jotta venezuelalaiset voivat saada säällisen elämän. Edustaja Insir, yksi minuutti. Rova puhemies, sosiaalidemokraattina olen vakuuttunut siitä, että todellinen tas- tasa-arvo vaatii sitä, että on demokraattiset oikeudet, kuten myös sosiaaliset oikeudet. Nyt valitettavasti näemme Venezuelan, jossa ihmisillä ei ole edellä mainittua eikä jäljellä mainittua tai kumpaakaan. Yli 4,5 miljoonaa venezuelalaista on painut maasta. Ja niitä tulee koko ajan lisää. UNHCR, YK on pakolaisjärjestön mukaan kyseessä on yksi pahimmista pakolaiskatastrofeista maailmassa. Nyt on aika, että venezuelalaiset voivat käyttää oikeuksia. Meidän täytyy vaatia vapaita demokraattisia vaaleja, meidän täytyy vaatia perusoikeuksia, meidän täytyy vaalia sosiaalista, vaatia sosiaalista turvallisuutta ja perustavanlaatuisia oikeuksia kaikille maassa. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että lisäämme humanitaarista apuamme. Kiitos. Kiitos teille. Sitten seuraavaksi edustaja, edustaja Bilbao Parandika, yksi minuutti. Gracias. Kiitoksia. Brysselin kansainvälinen solidarisuuskonferenssi osoitti, kuinka paljon Maduron diktatuuri on maksanut venezuelalaisille. Yli 4,5 miljoonaa ihmistä on lähtenyt kurju, kuruttajia, epävakautta pakoon ja ensi vuonna tämä lukema saattaa olla yli 6 miljoonaa. Valtaosa menee naapurimaihin, mutta näissäkin maissa on jo esiintynyt muukalaisvihaa, joka on pahentanut tätä kriisiä. Ja tähän on luvattu enemmän kuin oikeasti maksettu. Meidän täytyy auttaa näitä uhreja ja meidän täytyy antaa ne lahjoitukset, jotka on luvattu. Ja meidän täytyy ottaa huomioon tämä kriisin ulkoinen ulottuvuus. Mutta kuten korkeudustakin totesi, meidän täytyy löytää sito, menemään sitoumuksia ja meidän täytyy auttaa venezuelaisia heidän omassa maassaan. Meidän täytyy lopettaa tämä poliittinen saarto, joka varmaan kaatuu, jos maassa järjestetään vapaat vaalit, joita kansalaiset ja oppositio haluavat ja jota EU tukee. Kiitos. Kiitos teille paljon. Sitten edustaja Kempa. Puheenvuoron pituus minuutti. En näe edustajaa salissa. No siinä tapauksessa puheenvuoron pitää edustaja Lega, yksi minuutti. Pan David Lega, pan poseł David Lega. Herra David Lega, yksi minuutti. All right, thank you, Chair. Kiitoksia, puhemies. Kun, puhutaan, kun puhumme Venezuelan kriisistä heinäkuussa, niin minä muistutin parlamentille, että venezuelalaiset äh, nääntyvät nälkään, vaikka maa oli ennen niin vauras. Näin on edelleenkin. Ja on vieläkin totta, että Maduros, Maduron äh, joukot nutistavat venezuelalaisia ja ne, jotka ovat onnistuneet ja lähtemään Venezuelasta joutuvat vaarallisille matkoille. E, heillä ei ole riittävästi, heillä ei ole asiakirjoja, ID-asiakirjoja e, ja eivät joutuvat esimerkiksi työ, työhön liittyvän riiston ja seksuaalisen riiston uhreiksi. Madura on todellakin luonut yhden maailman pahimmista maasta lähtö muuttokriiseistä ja siksi meidän tulisi tehdä kaikkemme EU:ssa mukaan luettuna asesaarto, matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen. Meidän täytyy tehdä kaikkemme asian tilan parantamiseksi ja me emme saa tukea Maduroa. Meidän täytyy keskittyä auttamaan venezuelalaisia ihmisiä. Uskon, että Maduron tyypeille on erityinen paikka helvetissä. Kiitos teille. Nyt puheenvuoron pitää edustaja Andrew Lakis. Puheenvuoron pituus minuutti. Kiitos kovasti, rouva puhemies. Yli neljä miljoonaa on joutunut lähtemään Venezuelasta epätoivoisen tilanteen vuoksi, joka vallitsee maassa. UNHCR-lukujen mukaan tai määrä voi lisääntyä ensi vuoden loppuun mennessä kuuteen miljoonaan, yksi modernin ajan suurimmista väestön liikkeistä. Yleisesti ottaen taloudellisia pakotteita ei voida soveltaa, koska se voi kärjistää humanitaarista kriisiä. Täytyy kohdistaa niihin, jotka ovat vastuussa tilanteesta. EUn täytyy painostaa sosia- poliittisen ratkaisun puolesta kansainvälisten tarkkailijoiden ohella, koska kokonaisen väestön köyhdyttäminen, niin kuin ollaan parlamentistakin nähty, niin ei, meillä ei voi olla ketään tämän hallinnon tukijoita keskuudessa. Kiitos teille kovasti. Sininen kortti, herra Sokol haluaa esittää kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Proszę założyć słuchawki. Laittakaa kuulokkeet e, päähän. Herra Androlakis, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen herra Sokolilta? Kyllä. Pyydän herra Sokol, esittäkää kysymyksenne. Kiitoksia. On hyvä, että joku vasemmistosta vihdoinkin puhui näistä varsinaisista syistä. Eli kysyisin, ovatko Chavezin ja Maderin hallinnot, jotka aiheuttavat köyhyyttä ja nälkää, niin ovatko he syypäitä tähän kriisiin? Kiitos paljon. Ja sitten edustaja Antulakis vastaa myöskin 30 sekuntia. Kiitos, rouva puhemies. Humanitaarinen kriisi Venezuelassa ja muissa maissa ansaitsee tuomion kaikilta vastuullisilta. Ei pidä pelätä osoittaa sormella niitä, jotka ovat vastuussa. On hyvin selvää, että herra Madurolla on suuri vastuu ja se on johtanut traagiseen tilanteeseen Venezuelassa. Kiitos. Sitten edustaja Safko, puheenvuoron pituus minuutti. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Kaksi vuotta sitten saharo palkinto annettiin Venezuelan demokraattiselle oppositiolle ja lähetimme varoituksen maan johdolle, jotta demokratia todellakin kehittyisi maassa, mutta ikävä kyllä mikään ei ole parantunut. Ja maassa on nyt humanitaarinen katastrofi. 4,5 miljoonaa venezuelalaista on lähtenyt maasta vuodesta 2015 lähtien. Ja jos tämä trendi jatkuu, ja arvioiden mukaan 6,5 miljoonaa ihmistä saattaa lähteä maasta ensi vuoden loppuun mennessä. Tätä asiaa ei voida ratkaista ilman kansainvälistä yhteisöä ja siksi tuen komission ja ulkosuhdehallinnon ponnisteluita neuvotella siirtymään, jota, ja sitten vaalitarkkailijoihin seuraavissa vaaleissa. Demokratia on palautettava ja meillä pitää olla kunnollinen demokratian järjestelmä tässä maassa. Kiitos. Kiitos paljon teille ja sitten puheenvuoron pitää edustaja Ward. Puheenvuoron pituus yksi minuutti. The Venezuelan pakolaiskriisi on maailman pahimpia pakolaiskriisejä vuonna 2020 ja vähiten rahoitettu modernissa historiassa, eikä se ole edes päässyt otsikoihin. Venezuela on Syyrian jälkeen seuraavana, kun ajatellaan kuinka monet ihmiset ovat joutuneet siirtymään maansa ulkopuolelle, YK on pakolaisvirasto Neuvosto ennakoi, että 6,5 miljoonaa venezuelalaista joutuu elämään maansa ulkopuolella vuoden 2020 jälkeen, eli enemmän kuin pakolaisia kuin Syyriasta. Ja tämä vaikuttaa miljooniin venezuelalaisiin ja ainakin 17 ää, mm, siis lapset, naiset ja ihmiset kärsivät kaikkein eniten, perheet ovat joutuneet rikkoutumaan, monet pakolaiset joutuvat ehkäpä joutumaan, joutuvat turvautumaan prostituutioon, joutuvat ihmiskaupan uhreiksi ja niin edespäin. Ja tuskin haluavat raportoida näistä vääryksistä, kun ovat muutenkin pakomatkalla nämä ihmiset joutuvat kestämättömiin oloihin ja me eurooppalaiset, meidän eurooppalaisten täytyy puuttua tähän asiaan. Kiitos paljon teille. Sitten puheenvuoron pitää edustaja Sokol. Olkaa hyvä. Puheenvuoron pituus yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. On uskomatonta, että tässä keskustelussa, tässä arvoisessa salissa kuulimme vain eh, relativisointia todellisesta syntipukista. Tämä on kommunistinen hallinto, Chavez Maduro. pääministeri Churchill sanoi aikoinaan, että sosialismi luo köyhyyttä, joka jaetaan tasaisesti. Venezuelassahan meillä on ollut kansallistamista, hintasäännöstelyä. Ja tuloksena on se, että viime vuosikymmenellä Venezuelassa elintarvikkeiden tuotanto on vähentynyt 75 prosentilla, koska valtio hoitaa kaiken. Sosialistisia menetelmiä käytetään, jotka ovat osoittautuneet tehottomiksi. Ja miljoonat pakenevat Venezuelasta ja lisää tulemme näkemään meillä on syyt ja syntipukit, kutsutaan heitä syntipukeiksi ja rikolliseksi kommunistiseksi hallinnoksi. Liberatski. Kiitos sitten edustaja Liberatski. Yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä korkea edustaja. Ei ollut vaikeaa nähdä muutama vuosi sitten, kun tämä uusi Venezuelan seikkailu alkoi. Siellähän on helposti saatavia resursseja, mutta ei kuitenkaan järjestetty yhteiskuntaa hyvin. Ja nyt meillä on tilanne, että on köyhyyttä ja kykenemätön yhteiskunta ja edessämme oleva dilemma. Eli pitääkö miettiä pakotteita vai pitäisikö ehdottaa diiliä? Öljyä elintarvikkeista kyllä. Öljyä lääkkeistä kyllä. Vaatteista kyllä. Koska näin nykyisesti autamme ihmisiä. Emme vahvista hallitusta, mutta voimme auttaa ihmisiä. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Santos, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tämä humanitaarinen kriisi Venezuelassa on paisunut aivan kammottaviin mittasuhteisiin. Nämä lukemat ovat kammottavia. 90 prosenttia kansalaisista eläköyhyysrajan alapuolella, yli 50 prosenttia lapsista eivät käy koulua Tähän mennessä se, mitä on nähty, on se, että neljä ja puoli miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään maasta, mutta vielä useampi on joutunut siirtymään maan rajojen sisäpuolella ja 10 miljoonaa on todennäköisesti tässä tilanteessa ensi vuonna. Eli se vastaa melkein jo Portugalin asukaslukua kansainvälisen yhteisön rahoitusohjelma, jolla tuketaan pakolaisia, on viivästynyt ja se on osoittanut tehottomaksi, kun ajatellaan tämän tilanteen vakavuutta. Ja näillä ihmisillä on valtavasti tarpeita, joita pitäisi tyydyttää, mutta tämä tuki on riittämätöntä. Meidän täytyy löytää lopullinen ratkaisu, jossa voimme palauttaa vakauden maahan ja se on mahdollista ainoastaan, jos poliitikot todella ajattelevat maan etua enemmän kuin omia etujaan ja hyvä, hyväksyvät sen, että maassa järjestetään vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ensi vuonna. Kiitos että edustaja Garcia del Blanco. Puheenvuoron pituus yksi minuutti. Presidenta, eh, Kiitoksia. Arvoisa korkea edustaja, kuten täällä on sanottu, venezuelalaiset kärsivät nyt pahimmasta humanitaarisesta kriisistä kautta aikojen. Ja tilanne vain pahenee, kun aika kuluu. Jos poliittista ratkaisua ei löydy, ja tästä nyt on kaksi analyysiä. Ensinnäkin tietysti kansainvälisen yhteisön täytyy olla enemmän mukana tässä, tässä tarvitaan enemmän resursseja. Kyse on kriisistä, joka on yhtä paha kriisi kuin Syyrian kriisi. Mutta myöskin täällä on todettu, ja kaikki ovat todenneet, että meidän täytyy poliittisesti ratkaista tämä ongelma, jos haluamme jollain tavalla lopettaa tämän humanitaarisen draaman. Eikä ole muuta tapaa löytää ratkaisuja kuin järjestää vapaat vaalit. Ja tällä tavalla sitten tunnustaan ottaa kaksi osapuolta. Ja tässä on kyse siitä, että meidän täytyy löytää uusia vaihtoehtoja. Ja No, meidän on turha tässä röyhistellä rintaamme ja varmaan pakotteita ehkä määritään, mutta tässä pitää toimia rohkeasti ja korkea osa edustaja, pyydän teiltä rohkeutta, tiedän teiltä rohkea ja pyydän myöskin parlamentilta rohkeutta, jotta pystymme eteenpäin tästä umpikujasta, johon Venezuela on nyt ajattu. Katerina. Kiitos teille sitten edustaja Kinichi. Puheenvuoron yksi minuutti. Kiitoksia puhemies arvon korkea edustaja. Viisi kuukautta sitten tässä samassa salissa käytiin keskustelua äh, Venezuelan dramaattisesta tilanteesta ja tänä päivänä me keskustelemme taas tästä samasta asiasta. Valitettavasti kuitenkin tiedämme, että tässä ajassa ihmisoikeustilanne maassa on vain pahentunut. Äh, maahanmuuttajien lukumäärä äh, on jatkuvasti nousussa, mukaan luettuna lapset ja elinolot ovat aina vain vaikeammat. Ja siellä lytätään ihmisoikeuksia, siellä on väkivaltaa, olot ovat erittäin hankalat. On täysin, tilanne on täysin kestämätön venezuelalaisten kannalta ja Euroopan unionin täytyy <clears throat> todellakin korottaa ääntään ja pyrkiä diplomaattisiin ja rauhanomaisiin keinoin saada aikaan muutos maassa ja vapaat vaalit. Siihen mennessä kuitenkin humanitaarinen apu on välttämätöntä, koska ihmiset ovat kärsineet jo aivan liian pitkään. Kiitos. Kiitos teille paljon. Sitten edustaja Fidanza, puheenvuoron pituus yksi minuutti. Grazie, presidente. La situazio... Kiitoksia. Venezuelan tilanne on dramaattinen. Siellä on miljoonia pakolaisia, mutta näistä asioista ei puhuta riittävästi. Italiassa on tehty jotain pientä. Meillä oli aloite ja siellä on tunnustettu venezuelalaisten oikeus, jolla on italaisia juuria. Eli jos he ovat pyytäneet jälleen kansalaisuutta, niin he voivat sitten palata Italiaan. Ja meidän pitää varmistaa se, että maahan järjestetään vapaat vaalit ja Euroopan meidän pitää tehdä enemmän. Meidän pitää miettiä sosiaalitaloudellista tilannetta, joka koskee monia espanjalaisia, italaisia, ranskalaisia tai muitakin, jotka haluavat palata Eurooppaan. Meidän täytyy katsoa, millaisia kustannuksia tulee pakolaiset, jotka tulevat islaminuskoisista maista, mutta me emmekin ole kiinnostuneita kristityistä, jotka usein ovat lähtöisin Euroopasta ja joutuvat, ovat joutuneet lähtemään tästä verisestä kommunistimaasta, jossa sorretaan opposition jäseniä ja pakotetaan kansalaisia kärsimään nälästä. Kiitos teille paljon. Sitten neljä puheenvuoropyyntöä ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Lopes Aguiar. Puheenvuoron pituus yksi minuutti. Kiitoksia. Korkea edustaja, tervetuloa. Jälleen kerran Venezuela. No ei varmaan ole yhtään Strasbourgin viikkoa, jolloin ei puhuttaisi Venezuelasta. Ja monet ovat puhuneet näistä kammottavista luvuista. Ja suuri osa perheestäni esää Venezuelassa – he ovat lähtöisin Kanadan saarilta ja he ovat eläneet nyt siellä kammottavissa olosuhteissa. Mutta tällä hetkellä puhutaan nyt pakolaisista. Ja on sanottava, että nämä 4,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat lähteneet Venezuelasta, niin valtaosa on tullut Espanjaan. Nämä luvut ovat suunnilleen 2014-2017 tämä lukema on kasvanut noin 400 prosenttia. Viime viikolla 4000 hakemusta. Ja nyt puhutaan solidaarisuudesta ja meidän täytyy olla solidaarisia myöskin, kun hoidetaan näitä asioita jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy aloittaa näistä venezuelalaisista, jotka huolestuttavat meitä ja jotka ovat meille niin rakkaita. Kiitos. Kiitos paljon teille. Sitten puheenvuoron pitää edustaja Dalli. Muistutan puheenajasta yksi minuutti. Kiitoksia. Venezuelan humanitaarinen kriisi on todellinen ja pahenee kaiken aikaa, mutta eihän ole, ei se ole mitään sattumaa eikä onneton. onneton koinsidenssi. Se on johtunut siitä, että USA on vuosia eristänyt ja nutistanut, tukahduttanut tätä maata, tehnyt mahdottomaksi ihmisten päättää omasta tulevaisuudestaan ja talous on siinä jamassa, että he näkevät nälkää. Tämä parlamentti on seissyt tämän uuden presidentin eh, takana. Eihän tällä henkilöllä ole mitään auktoriteettia ja eh, hän, jatkuva, hän itse vain kavaltaa sitä humanitaarista apua, eh, jota pitäisi antaa. Se on, se on vähän kuin antaisi ihmiselle leipää samalla kun koko leipomo ryöstetään. Täällä on ihan oikein sanottu, että että miljoonat varat, jotka kuuluvat venezuelaisille, ovat nyt päätyneet ympäri maailmaa. Auttakaa Venezuelaa saamaan rahansa takaisin, jotta ihmiset voivat elää säällistä elämää omassa maassaan. Kiitos paljon teille. Sitten puheenvuoron pitää edustaja Annika Vajas. Puheenvuoron pituus yksi minuutti. Rouva puhemies, kiitos. Hyvä herra Borel. Sanoitte, että EU oli järjestänyt 20 miljoonaa dollaria pakolaisten auttamiseksi. Olemme, olisimme valmiit tekemään enemmänkin. Yhdysvaltain pankkisektori on varastanut äh, kymmeniä satoja miljardia dollaria Venezuelasta. Jos halutaan tehdä enemmän, pitäisi auttaa saamaan heitä rahansa takaisin. Pitäisi auttaa siinä, että pakotteet poistetaan. Miksi luoja nähköön Eurooppa tukee laittomia Yhdysvaltain pakotteita. Siinä ei ole mitään logiikkaa, ne tuhoavat maan. Maduro todennäköisesti ei ole mikään äh, valtava hieno johtaja, presidentti, mutta kuinka paljon heitä ylipäänsä on kautta maailman. Mutta tiedätkö mitä? Venezuelan tilanne nykyään on aiheutunut Yhdysvaltain pakotteesta. Asianajotoimisto Dental Europe on yksi arvostetuimmista äh, firmoista Pariisissa. Se on korostanut kansainvälisen, kansainvälisen oikeuden rikkomista talouspakattaessa Venezuelassa on yritetty jäädyttää varoja. Hyvä herra Borrell, olkaa aktiivisessa osassa pakotteiden poittamisessa ja kansainvälisen oikeuden noudattamisessa. Kiitos. Kiitos teille. Äh, ja nyt puheenvuoron pitää edustaja Castaldo. Puheenvuoron pituus yksi minuutti. Grazie, Kiitoksia, puhemies. Vaikka mediassa on keskitytty muihin Latinalais-Amerikan maihin, niin tilanne on pahentunut ja on johtanut väkivaltaan kansalaisten ja poliisin välillä. Venezuelan tilanne, tilanne ei ole parantunut ja se on kaikkein huolestuttavin kriisi tällä hetkellä. Venezuelaiset kärsivät talouskriisistä, joka on ennennäkemätön tämän maan historiassa ja Etelä-Amerikassa. Tämä on krooninen kriisi ja on vaikea nähdä milloin se loppuisi ja siihen liittyy myöskin poliittinen kriisi. Meidän täytyy nyt tehdä yhteistyötä, jotta voimme auttaa välittömästi Venezuelan kansalaisia, jotka päivittäin kärsivät puut, esimerkiksi lääkkeiden ja elintarvikkeiden puutesta. Meidän täytyy koordinoida toimiamme, jotta voimme tukea 16 maata, jotka ovat auttaneet Venezuelaa ja jotka ovat ottaneet vasta 4,5 miljoonaa venezuelalaista, jotka ovat joutuneet lähtemään maastaan. Solidarisuuskonferenssi, joka pidettiin Brysselissä lokakuun lopulla on tärkeä askel eteenpäin, jotta voimme tukea tätä prosenttia. Tämä osoittaa, millaista potentiaali EU:ssa on näissä asioissa. Ja ennen toista konferenssia meidän täytyy tuoda oma äänemme kuuluviin. Thank you. I give the floor. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle, korkealle edustajalle ulkoasioissa ja turvallisuuspolitiikassa loppuhuomioita varten. Herra Borrell, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia kovasti Euroopan parlamentin jäsenet. Yksi toisen jälkeen olette puhuneet tästä tilanteesta, joka on hyvin tunnettu. On selvää, että meillä on tässä poliittinen ongelma. Ei teidän tarvitse minua siitä vakuuttaa. Henkilökohtaisesti minulla on oman tunnon pulma. Kuvittelisin, että monilla teistäkin saattaa olla, koska on selvää, että huolimatta siitä kaikesta, mitä me voimme tästä Maduron regiimistä sanoa, niin tältä maalta on vietty mahdollisuudet hyödyntää sen taloudellisia resursseja. Vuodesta 2017 lähtien langetettujen sanktioiden vuoksi venezuelalaiset eivät ole voineet käyttää näitä 400 8000 dollarin, e, euron, e, dollarin edestä öljyä, neljä kertaa se määrä, kuin mitä esimerkiksi elintarviketuonnin määrä on. Ja tämä vain jatkuu. Öljy, tulot ovat laskeneet 60 prosenttia ja jatkuvasti tämä vaikuttaa ihmisten elämään. Ne eivät saa ruokaa eivätkä lääkkeitä. Ei pidä olla sokea. On kuitenkin on ymmärrettävä, että maasta lähtijöiden määrä johtuu siitä, että maa ei voi käyttää resurssejaan. Tämä ei ole mikään veruke Maduron hallinnolle. Niin, Tajani, ei tämä ole mikään tekosyy millään tavalla. mutta oli diktaattoristen kuinka kommunisti hyvänsä, niin pakotteiden vaikutusta ei voi kiistää. Ja poliittiseen kriisiin liittyy nyt humanitaarinen kriisi, emmekä voi odottaa, että sitä voitaisiin ratkaista sitä kautta, että kansainvälinen yhteisö toisi resursseja maahan, koska ei ole mahdollista ruokkia kymmeniä miljoonia ihmisiä joka päivä. Ei ole mahdollista saada humanitaarista apua tässä mittakaavassa. Poliittinen ongelma on yksi, eikä minua tarvitse saada vakuutuneeksi siitä, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta järjestettäisiin Venezuelassa uudet vaalit. Ja minua ei tarvitse tästä läksyttää. Mutta myöskään emme saa ummistaa silmiämme todellisuudelta – meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että tämä valtava humanitaarinen kriisi, joka johtuu taloustilanteesta, niin parlamenttikin on todennut, te olette äänestäneet täällä päätöslauselmia, joissa on todettu, että pakotteita ei voi soveltaa, jos niistä koituu haittaa Venezuelan kansalaisille. Te itse äänestitte tästä. Ja siksi Euroopan unioni ei ole asettanut pakotteita Venezuelan kansaa vastaan, ainoastaan sen johtajia vastaan. No, lisää tarvitaan, mutta näitä johtajia vastaan. Kriisiä Venezuelassa ei voida ratkaista ainoastaan sitä, että tuomitaan tämä nälänhätä. Tämä on vakava poliittinen ongelma, joka täytyy hoitaa poliittisesti. Mutta emme voi ummistaa silmiämme siltä, kuten monet ovat todenneet, että meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka korvaavat humanitaarisen avun, jota kansainvälinen yhteisö ei voi antaa, koska me emme nyt pysty keräämään puolitoista miljardia lahjoituksina, ja se olisi summa, joka tarvittaisiin. Tällä hetkellähän nämä lahjoitut summat ovat murtoosa tästä. Kyse on nyt valtavasta humanitaarista kriisistä. Kyse ei ole nyt siitä, että diktaattori on kommunisti, vaan kyse on siitä, että maa on nyt poliittisesti tilanteessa, johon meidän täytyy reagoida niin kuin teemmekin. Ja Eurooppa on käyttänyt diplomaattista ja poliittista energiaa tähän, mutta emme saa umistaa silmämme siltä, että me emme saa toimia sääntöjä vastaan, joista te itse olette päättäneet. Ja uskokaa pois, tämä nyt ei ole ratkaisu. Speaker, speak, I think. Antakaa puhujan puhua, pitäisi no, noudattaa sääntöjä, erityisesti kun ottaa huomioon, että olette parlamentin puhemies. El intento de utilizar los recursos diplomáticos. Meidän täytyy käyttää poliittisia ja diplomaattisia resursseja Euroopassa. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä Bacheleen kanssa. Tämä ei tietenkään poista hallinnon vastuuta, mutta mielestäni olisi virhe kuvitella, että maahanmuuttovirrat vähenevät, jos pidetään tämä maa tässä taloustilanteessa. Thank you. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan tulevassa istunnossa. Seuraavana esityslistalla on komission varapuheenjohtajan korkean edustajan lausuma aiheena ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa. Muistutan teitä siitä, että on pyytää sinisen kortin ja menettelyn ilman puhujalistaa puheenvuoroja. Ohjeet puheenvuoron pyytämiseen on täysistunnosalin ovella. Haluaisin muistuttaa, että sinisen kortin kysymykset sallitaan vain Äh, poliittisten ryhmien ryhmäpuheenvuorojen jälkeen. Keskustelun aloittaa komission varapuheenjohtaja, EUn korkea edustaja, ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa herra Borrell, olkaa hyvä. Thank you, President, honorable member. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Nicaragian tilanne on edelleen huolestuttava, kestämätön. EUn kanta on ollut johdonmukainen kriisin alusta alkaen. Toimintatapamme on tukea rauhanomaisia neuvotteluja ja ennen kaikkea demokraattisia ratkaisuja. Toisin kuin Venezuelassa Nicaraguan ihmiset voivat valita edustajansa kansainvälisten standardien mukaan vapaissa vaaleissa. Voimme sanoa saman asian kuin Venezuelassakin. Ja hallituksen täytyy suojella ihmisten demokraattisia oikeuksia ja vapauksia. Viime tammikuussa saatimme tämän kannan, kun juuri ennen parlamentin vierailua, niin ulkoasioiden neuvosto painotti valmiuttaan käyttää kaikkia toimintapoliittisia välineitä antaakseen panokseensa rauhanomaiseen ratkaisuun kriisissä ja reagoidakseen ihmisoikeuksien jatkuvaan huonontumiseen. Nicaraguan hallitus hyväksyi lähteä hakemaan neuvottelutietä ja allekirjoitti sopimuksen poliittisista vapauksista. Mutta on selvää, että hallitus epäonnistui noudattamaan sitoumuksiaan. Useimmat vangit kylläkin vapautettiin, mutta monet pidätettiin uudelleen heti sen jälkeen. Poliittinen vapaus ei palautunut ja kun reagoitiin näihin negatiivisiin viesteihin, niin ulkoasian neuvosto hyväksyi kehyksen kohdennetuille pakotteille 14. lokakuuta. Tämä tarkoittaa konkreettisesti, että kielletään maahantulo EUn alueelle ja jäädytetään varat niiltä ihmisiltä ja organisaatioilta, joilla on ollut tärkeä osa useissa ihmisoikeusloukkauksissa, joita hallitus, hallinto on toteuttanut. Pakotteet ovat yksilökohtaisia, ne voidaan peruttaa ja ennen kaikkea ne on suunniteltu niin, että sillä, niillä ei aiheuteta vahinkoa väestölle, kuten parlamentti pyysi. Täytyy olla konkreettista edistystä, jotta voidaan saada aikaan ennakkoehdot rauhanomaiselle ratkaisulle kriisissä. Itse hallituksen sitoumuksista, hallituksen pitää pitää sitoumuksistaan kiinni, että se noudattaa sopimuksia, emme vaadi mitään muuta. Olemme johdonmukaisesti toistaneet yksityisesti ja julkisesti myöskin viime lokakuussa neuvoston päätelmissä. Ja korkean tason komis- komitean ja Amerikan valtioiden unionin öö, kantojen mukaisesti. Että täytyy vapauttaa jäljellä olevat poliittiset vangit ilman syytteitä. Toiseksi, täysi yhteistyö ja se, että ihmisoikeusjärjestöt pääsevät Nicaraguaan, mukaan lukien UNHCR ja Väli-Amerikan ihmisoikeuskomissio sopimus kolmanneksi vaaliuudistuksesta oppositiohallituksen välillä, mukaan lukien kansalaisten liittoutuma. Sopimuksen pitäisi taata reilut ja avoimet vaalit kansainvälisten standardien mukaisesti ja niin, että ne olisivat sopusoinnossa EUn vaalitarkkailusuositusten kanssa. Olemme valmiita tukemaan asiantuntemuksellamme ja mahdollisesti sitten myös vaalitarkkailumissiolla. Hyvät jäsenet, hyvä puhemies, EU on tukee Nicaraguan ihmisiä ja painottaa, että sorron täytyy loppua ja perustuslaillisten oikeuksien noudattaminen täytyy palauttaa kaikkien nikaragualaisten osalta mukaan lukien oikeusvapauteen ja ilmaisuvapauteen, kokoontumisvapauteen, uskonnonvapauteen ja rauhanomaiseen protestointiin. Tämän, tai tätä haluan painottaa myöskin tänään parlamentin jäsenten edessä ja toivon ja olen varma, että teidän tuellanne voimme painostaa vieläkin enemmän, jotta vaatimukset voidaan täyttää. Kiitos. Thank you, Mr. Vice President. Kiitos varapuheenjohtaja. Seuraava puhuja on edustaja Lovet Kill, EPPn ryhmäpuheenvuoro. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Saludo ja aplaudo las palabras. Pidän hyvänä korkean edustajan sanoja. Nicaraguan kriisi alkoi siitä, että valta keskittyi Ortegan käsiin. Opposition sorto ja kansalaisyhteiskunnan toimittajien ja yleensä yhteiskunnan sorto alkoi tästä. Demokratiaa on kuristettu ja tämä näkyy siinä, ettei näistä ihmisoikeusrikkomuksista ole koitunut mitään seuraamuksia. Kyse ei ole pelkästään kansalaisista, jotka kärsivät näistä ilmiöistä, siellä on myöskin eurooppalaisia. Parlamentti on läheltä seurannut Amaja Kopensin tapausta. Hän on belgialainen opiskelija, joka pidätettiin viime vuonna, kun hän oli mukana rauhanomaisessa mielenosoituksessa ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Ja nyt hän on jälleen vankilassa, koska hän auttoi naisia, jotka olivat nälkälakossa. Kun nyt muistamme, että kymmenen vuotta on kulunut perusoikeuskirjasta ja juhlistamme sitä, että Euroopassa arvostetaan ihmisoikeuksia, meidän täytyy muistaa ihmiset, jotka tukevat eurooppalaista elämäntapaa ja jotka ovat sen takia joutuneet vankilaan. Parlamentti ei saa unohtaa Euroopan kansalaisia, jotka kärsivät julmissa diktatuureissa ja jotka polkevat meidän arvojamme vapautta, ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kaikkia perusoikeuksia. Amaya Kopens ikävä kyllä ei ole ainoa tässä tilanteessa. Ja hänen ja muiden takia meidän täytyy nostaa Euroopan ääni kuuluvien kunnes heidät vapautetaan. Thank you. Mrs. Let- Kiitos. Sitten edustaja Leita Ju Marquez, SJD-ryhmän puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti, puhemies, arvon korkea edustaja. Jälleen kerran tämä parlamentti on huolissaan Nicaraguan poliittisesta tilanteesta – korostaa ihmisoikeusrikkomuksia, perusteettomia pidät, pidättämisiä ja sitä, että informaatioon ei ole oikeutta. Ihmisoikeus e, puolustajat, muun muassa belgialais-nikarakualainen Eva Koppels pidätettiin, kun hän työtovereineen jakoi vettä että Michael Masaja kirkon lähellä lapsille ja äideille. Nicaraguan hallitus on kiristänyt toimiaan aktivisteja kohtaan ja kaikkia niitä kohtaan, jotka vastustavat Nicaraguan hallituksen politiikkaa. Ja siksi jälleen kerran me haluaisimme ilmaista solidaarisuutemme nikaragolaisia kohtaan. On erittäin tärkeää, että neuvosto ottaa käyttöön sanktioita, jäädyttää varoja ja estää viisumien saannin kaikilta niiltä, jotka polkevat ihmisoikeuksia. Nicaraguan tulisi itsekin dialogissa löytää ratkaisu tähän konfliktiin. Nämä paramilitaariset puolisotilaalliset joukot tulisi purkaa ja ne kansalaiset, jotka on laittomasti pidätetty, tulisi vapauttaa. Ja myös humanitaaristen järjestöjen tulisi voida olla olemassa laillisesti. Me pyydämme, että korkea edustaja ja Euroopan unionin valtuuskunta pitäisivät tilannetta silmällä. Ja me toivomme, että Euroopan parlamenttikin lähettää delegaation Nicaraguaan mitä pikimmiten. Me kaikki meidän kaikkien täytyy tehdä selväksi se, että ne, jotka Nicaraguassa tällä hetkellä... Eh, meidän täytyy kertoa näille ihmisille, että he eivät ole yksin Nicaraguassakin. Mr. Nard, on behalf... Herra Nard, Renew-ryhmän puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Borrelli. Arvoisa Borrell, olen samaa mieltä kanssanne siitä, mikä on realistista ja mikä on tarpeen. Haluaisin muistuttaa, että vuonna 1979 nikaragualaiset taistelivat ja kuolivat demokratian ja vapauden puolesta taistellessaan diktatuuria vastaan. Olin siellä ja muistan, että tuki sosialistipuolueesta Espanjasta oli heille ratkaisevan tärkeää. 40 vuotta myöhemmin on traagista, että tässä maassa jälleen joudutaan taistelemaan ja kuolemaan samoista syistä. Ja nyt siellä on taas poistetaan ihmisiltä vapauksia poliisi toimii poliitikkojen toivon mukaan ja kadut ovat täynnä kansalaisten verta. Human Rights Watchin ja Amnesty'n raportit ja YK ja muiden raportit ovat aivan kammottavia. Nicaraguassa ei ole oikeutta, ei ihmisoikeuksia, ei demokratiaa, perusperiaatteita, joita ei voida sulkea pois. Kun ajatellaan suurimpia ryhmiä tässä parlamentissa, niin ne ovat tehneet yhteisen päätöslausumaesityksen ainoastaan ulkopuolelle jäivät ne, jotka pitävät ideologiansa tärkeämpänä kuin ihmisoikeuksia. Me osoitamme solidaarisuuden niitä, jotka ovat kadonneet, joita on kirjoitettu, joita on surmattu, mutta meidän täytyy siirtyä nyt sanoista tekoihin. Ja EUn ja Väli-Amerikan sopimus, jota nyt sovelletaan, Sehän pohjautuu demokraattisiin arvoihin. Ja tästä syystä huomenna äänestettävässä päätösasemassa on monia tärkeitä kohtia. Meidän täytyy löytää demokraattinen ratkaisu vaalien kautta. Ja meidän täytyy uudistaa järjestelmää, joka ja esimerkiksi oikeusjärjestelmä tällä hetkellä presidentin vallassa. Euroopan parlamenttiin valtuuskunta kävi Nicaraguassa itse olin siellä mukana Haurikin kanssa. Ja komission pitäisi luoda luettelo henkilöistä, joihin pitää kohdistaa pakotteita. Ja meidän täytyy lopettaa avunanto Nicaraguella näistä syistä. Kiitos. Mrs. Metz, on Rova Metz. Vihreän ryhmäpuhe kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, viime kuukausien ajan nikarakuolaiset ovat kohdanneet hallituksen sortoa. On ollut useita ihmisoikeusloukkauksia ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia. Satoja on pidätetty laittomasti rauhanomaisista protestoinnista hallitusta vastaan, mukaan lukien pelkiläinen Ama ja Kopens. Me olemme tyrmistyneitä tästä ja vetoamme hallitukseen, jotta se välittömästi lopettaa sorron omaa kansansa kohtaan. Kaikki poliittiset vangit pitäisi vapauttaa ja reilut ja demokraattiset vaalit pitäisi pitää mahdollisimman pian. Diplomaattiemme Nicaraguassa pitäisi jatkaa ponnistuksia, sovittaa yhteen eri toimijoiden näkemyksiä maassa ja tukea kansalaisyhteiskunnan liikkeitä, mutta ilman dominantin kannan ottamista. Ratkaisumme on kompromissi eri osapuolten välillä. On asioita, jotka ovat meille vihreille tärkeitä kuitenkin, jotka eivät olleet yhteisessä tekstissä mukana. Esimerkiksi ajattelen eurooppalaisten yhtiöiden vastuuta ja niiden roolia hallituksen vakauttamisessa. Haluamme avoimuutta nykytoimista yritysten keskuudessa Nicaraguassa ja due diligence-toimia, joita ne ovat tehneet. Jos ihmisoikeus loukkauksia on suvaittu, niin ne täytyy vetää vastuuseen. Haluaisin valtuuskunnan jäsenenä kiittää kaikkia neuvonantajia ja kollegoja, jotka ovat vetovaikuttaneet päätöslauselmaan. Se on tärkeä ja vahva viesti solidaarisuudesta nikarakuolaisille, jotka, joiden perusoikeuksia loukataan. Kiitos. Mr. Terch, on behalf... Herra Terch, ECR-ryhmäpuheenvuoro minuutti. Yes, presidente. Kiitoksia, puhemies. Borel. Ortegan hallinnon raakuus jatkuu ja ihmiset kuolevat. Ja kaikki varoitukset tähän mennessä ovat olleet turhia päätöslauselmat ja varoitukset, jotta hallitus vähän hillitsisi tätä ihmisoikeuksien polkemista. Näistä varoituksista ei ollut mitään hyötyä. Ja kymmenet ihmiset ovat kuolleet näissä yhteen, yhteenotoissa. Ja tilanne on aika samanlainen kuin Venezuelassa. Nämähän ovat kaksi hyvin samantyyppistä hallintoa. Ne toimivat samalla raalla mielivaltaisuudella – kuin Kuubassa aikoinaan. Meidän ei pidä ummistaa silmiämme tältä. Eli Kuuba on maa, joka suojelee Nicaraguaa ja tätä rikollista toimintaa. Kiitos ja toivottavasti te nyt reagoitte tähän. Mr. Urban Crespo, on behalf of GUES NGL, one minute please Eh, Kiitoksia, puhemies. Siitä puhutaan väkivallasta kansalaisia vastaan, johon Ortega on syyllistynyt, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi sitten toimia tuomarina tässä tilanteessa. Meidän pitää löytää poliittinen ratkaisu, johon liittyy myöskin se, että vapautetaan poliittiset vangit ja tunnustetaan yhteiskunnallisten toimijoiden rooli neuvotteluissa. Monet edustajat täällä parlamentissa kritisoivat Ortegaa, mutta he eivät ole huolestuneita ihmisoikeuksista, vaan ainoastaan talouseduista, joita monikansallisilla yrityksillä Euroopassa on. Kun me kritisoimme tätä Nicaraguan tilannetta, me, meidän täytyy tukea sosiaalisia vaatimuksia ja vaatimuksia muutoksista, jotta päästäisiin takaisin sandinisti vallankumoushenkeen, joka on auttanut monia kansoja maailmassa. Kiitos. Soido Alvarez. Herra Soido Alvarez, puolitoista minuuttia. Presidente, alto representante. Kiitoksia, korkea edustaja. Huomenna äänestämme päätöslauselmasta, jossa me tuomitsemme jälleen kerran nämä törkeät ihmisoikeusrikkomukset, joita tapahtuu Nicaraguassa. Ikävä kyllä tilanne ei ole parantunut, päinvastoin. Ja tässä on jopa oikeusvaltio vaarassa. Nämä lukemat ovat hälyttäviä. Yli 80 000 ihmistä on joutunut lähtemään maasta. Noin 300 ihmistä on murhattu, sata on pidätetty mielivaltaisesti, satoja opiskelijoita on heitetty ulos yliopistoista ja samoin kuin kymmeniä toimittajia. He ovat joutuneet lähtemään maasta, koska hallitus ahdisteli heitä. Opposition tilanne Nicaraguassa on kestämätön. Ja mitä vielä täytyy tapahtua ennen kuin me määräämme pakotteita niille, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin maassa, joka on EUn kumppani? Korkea edustaja, te tiedätte hyvin, että tilanne Nicaraguassa tällä hetkellä on kurja ja demokratia heikkenee jatkuvasti maassa. Me emme halua tuottaa pettymystä Nicaraguan kansalle ja siksi vaadimme, että välittömästi vapautetaan poliittiset vangit, lopetetaan opposition ahdistelu ja taataan ihmisille perusvapaudet ja oikeudet. Kiitos. Mr. Lopez, one minute. Herra Lopez, minuutti. Kiitoksia puhemies, kiitoksia korkea edustaja Tänään olemme puhumassa Nicaraguan erittäin vakavasta tilanteesta. Demokratia- ja ihmisoikeustilanne on heikentynyt maassa viime kuukausina ja viime vuosina. Ja tämä johtuu siitä, että hallitus on ollut yhä vihamielisempi EU-ta kohtaan. Opiskelijoita on pidätetty, ammattiyhdistysten edustajia, ihmisoikeusaktivisteja on pidätetty. Ja tietysti täytyy mainita vielä Amaja Kopens. Ihmisiä on kidutettu vankiloissa. Ja meidän täytyy nyt selkeästi vaatia, että kaikki nämä poliittiset vangit vapautetaan. Meidän täytyy miettiä pakotteita tiettyjä henkilöitä kohtaan Nicaraguan hallinnossa, jotta voimme löytää ratkaisun tähän tilanteeseen demokraattinen rahonomainen ratkaisu, joka koskee kaikkia maassa ja meidän täytyy taata perusoikeudet ja meidän täytyy varmistaa, että Euroopan unioni tukee Nicaragua tässä demokraattisessa siirtymässä. Kiitos. Mrs. Bilbao. Rouva Bilbao Parandika, minuutti. Gracias. Kiitoksia. Nicaraguassa on, on solminut sopimuksia tänä vuonna ja maassa pitää järjestää oikeudenmukaiset vaalit. Ja meidän täytyy selventää, mitä hallitus on tehnyt. Tilastojen mukaan se on aiheuttanut 328 ihmisen kuoleman. Meidän täytyy miettiä kohdennettuja pakotteita henkilöitä, henkilöitä vastaan, kuten presidenttiä ja varapresidenttiä vastaan. Meidän täytyy nyt toimia empaattisesti ja poliittisesti ja siksi pyytäisin, että Ortaako muistaisi, mitä hän vannoi, kun hän vuonna 1985 vannoi virkavapaan valansa. Nyt tilanne on lohduton ja nyt ei ole enää mitään jäljellä siitä toivosta, joita oli silloin, kun diktatuurista päästiin eroon. Nyt kun ajatellaan maan tilannetta, se alkaa olla vähän liikaa jo kansalaisille. Kiitos. Mrs. Kanko, one minute. Rouva Kanko, minuutti. Sorry, I missed the start. Uh, <laughs> mein Parteigenoot en NVA-senator. Kollegani Mark Demesmaker tämän vuoden alussa kävi katsomassa aamujakopiansa. Hän on belgialainen opiskelija ja hän on Managuassa vankilassa – koska hän oli mukana mielenosoituksessa Ortegan hallintoa vastaan. Tuhannet ihmiset ovat Nicaraguassa vankiloissa, koska he ovat osoittaneet mieltään vapaan ja demokraattisen maan puolesta. Ihmisoikeu- he halusivat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan. Ortega itse ei ole koskaan ollut vankilassa, mutta me vaadimme nyt, että Nicaragua noudattaa tänä vuonna solmittuja sopimuksia. Ja hallinnon pitää käynnistää vuoropuhelu ja sen pitää lopettaa demokratian polkeminen maassa. Eli tämä tarkoittaa vapaat, oikeudenmukaiset vaalit. Ja meidän täytyy tukea ihmisoikeus aktivisteja ja Amaja Koopensia ja kaikki, kaikki ihmisiä, jotka ovat osoittaneet mieltä ja ovat joutuneet vankilaan, niin heidät pitää vapauttaa että Myöskin tämä 25-vuotias tyttö, meidän täytyy auttaa häntä. This is daily, one minute. Rova Daily, minuutti. Thanks, President. Um... Kiitoksia puhemies. Tämä on varsinainen <clears throat> murheenpäivä joka kerta, kun me tulemme tänne, me pahoittelemme latinalaisamerikkalaisten maiden kohtaloa ja USAn toimia siellä. Ja me kerromme, kuinka tässä on rikottu kansainvälistä oikeutta. Tämä on tällainen päiväni murmelina, sama virsi, sama kerta. Minä olen todella pahoillani. Tässä on kyse maasta, joka joka kärsii taloudellisista sanktioista, joita USA on yksipuolisesti langettanut. Ja se ajatus, että EUn e sanktiot eivät kohdistuisi siviileihin, se on ihan pötyä. USA puhuu Nikalakuasta ja, Kuubasta, ja siitä, että Kuuba on seuraava, kun on puhuttu Venezuelan ja Nicaraguan laittomista regiimeistä ja ja, ja Nicaragua, joka pidetty poikkeuksellisena uhkana USAlle, uskomatonta. Parempi puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Mrs. Arena, one minute. Rova Arena, minuutti. Thank you, merci. Uh, Kiitoksia kovasti. Nicaraguassa on sosio yhteiskunnallinen ja poliittinen kriisi ollut meneillään jonkin aikaa. Siellä on ö, uh, Ortegan hallintoa vastaan osoitettu mieltä ja uh, kolme, yli kolme 3000 murhaa ihmisiä on pidätetty siitä syystä, että ovat halunneet oikeuksia itselleen, eikä nälkää. Eh, UK on ihmisoikeuskomitean johtaja on todennut, että siellä on rikottu perusoikeuksia vasta muun muassa kokoontumisoikeutta ja ilmaisuvapautta vastaan. Tietyt riippumattomat tiedotusvälineet on suljettu, journalisteja on pantu tyrmään, he, ihmisiä on laitettu vankilaan ja heidät on stigmatisoitu, leimattu Ehkäpä 400 ihmistä on vapautunut neuvotteluiden tuloksena, mutta edelleenkin on vielä paljon ihmisiä, jotka ovat laittomasti vangittuina. Tällaisen dialogin täytyy päästä jatkumaan. Sehän on mahdollistakin ja rankaisemattomuus on yksi eh, suuri epäkohta. Ne ihmiset, jotka ovat vastuussa murhista ja eh, laittomista pidätyksistä, heidät täytyy saattaa oikeuden eteen ja kansainvälisten tarkkailijoiden täytyy olla valppaina. Tarvitaan kohdennettuja sanktioita eh, ja Euroopan unionin täytyy tarkkailla tilannetta. Kiitos. Mrs. Rodriguez. Rova, Rodriguez Ramos, minuutti. Gracias. Eh, Kiitoksia, arvoisa korkea edustaja. Presidentti Ortega ja hänen vaimonsa presidentti ovat ajamassa Nicaraguaa kuiluun. Aktivistit ja toimittajat ja muut ovat joutuneet sorron kohteeksi. Ja tässä minulla on kirje perheenjäseniltä. Nämä olivat ihmisiä, jotka veivät vettä 11 naiselle, jotka osoittivat mieltään, jotka vaativat lastensa vapauttamista. Ja tässä kirjassa sanotaan, että yksi heistä, Neima Elisabeth, on vakavasti sairas. Hän on 25-vuotias. Hän ei ole saanut hoitoa ja hänen vankitoverinsa Olga Valle, Olla Murtado, Ivan Alvarez, Amaya Coppens – Igedi Juarez, he ovat ryhtyneet viime sunnuntaina nälkälakkoon saadakseen lääketieteellistä hoitoa. Naiman vanhemmat eivät tiedä, missä hänen tyttärensä on, eivätkä monet vanhemmat tiedä, missä hänen lapsensa ovat. Mutta he tietävät kyllä, että poliittiset vangit Nicaraguassa tällä hetkellä ovat epäinhimillisissä oloissa eristettyjä, heihin kohdistuu väkivaltaa ja siksi vaadimme, että välittömästi vapautetaan poliittiset vangit ja määrätään pakotteita Ortegaa ja muita syyllisiä kohtaan. Mrs. Oms Hinel. Rova Oms Hinel. Minuutti. Gracias, presidente. Kiitoksia. Yhdeksän kuukautta sitten parlamentissa hyväksyttiin Nicaraguan liittyvä päätösasema, mutta tilanne ei ole parantunut, vaan päinvastoin. Sorto on pahentunut ja on yhä enemmän leikattu kansalaisten vapauksia. Ja tässä tilanteessa Euroopan parlamentin täytyy lähettää selkeä viesti Ihmisoikeusrikkomukset Nicaraguassa, niihin on niiden saat loputtava. Ja päätösasemassa meidän täytyy mennä pidemmälle ja meillä pitää olla tiukempi kanta. Aikaisemmin olemme puhuneet hallinnosta ja nyt meidän täytyy toimia.